der No niin, istunto jatkuu jälleen. Eilisen istunnon pöytäkirja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautettavaa? Ei näytä olevan. Näin ne on hyväksytty. Seuraava kohtaistosistalla on suullinen kysymys komissiolle.